Um, dear colleagues, uh, we'll get started. Hyvät kollegat, anteeksi, en huomannut, että kello on jo 25 yli. Kiitokset niille, jotka tulivat ajoissa. Meillä on myös äänestys tämän jälkeen, joten aloitetaan. Kiitokset kaikille. Tämä on ollut aika outo aamu, mitä läsnä olen tulee, joten kiitos, että olette saapuneet paikalle. Kuulemme nyt rouvaa Vasiliadua, ihmiskaupan vastaista koordinaattoria. Ja toivotan FEM-valiokunnan jäsenet tervetulleeksi tähän yhteiskokoukseen. Ja tervetuloa rouva Hannibal, AFP-valiokunnan varapuheenjohtaja. Tämä on ensimmäinen kerta, että me johdamme yhdessä kokousta. No ehkä teitä kiinnostaa, mutta mielestäni tämä on mukava asia. Eli tämä on ensimmäinen kerta, kun me johdamme valiokuntakokousta yhdessä. No niin, kun tässä nyt olen nolannut Merin, niin jatkan. Kuten te tiedätte, että EUn strategi, mitä ihmiskaupan poistamiseen tulee, on ollut tärkein instrumentti, kun olemme koordinoinut ja toimeenpanneet EU-lainsäädäntöä tässä. Me olemme viitanneet tässä ennen kaikkea pakolaisiin, maahanmuuttaneet ja painottaneet sitä, että pitäisi kiinnittää huomiota naisiin, lapsiin ja muihin haavoittuviin ryhmiin. Ja me olemme vaatineet parempaa yhteistyötä ja koordinaattoria jäsenvaltioiden välillä. Joten nyt me kuulemme tästä strategiasta ja ennen kaikkea niistä prioriteeteista, mitä Euroopan unionissa on tehty, jotta voitaisiin estää ihmiskauppa. Ennen kuin annan ihmiskaupan vastaiselle koordinaattorille puheenvuoron, niin pyydän, että Mary, FEM-valiokunnan varapuheenjohtaja, sanoisi muutaman sanan ja esittelee rouva Vasiliadun. Olkaa hyvä. Thank you, Claude. Kiitos, Claude. Tämä on meille kummallakin ensimmäinen kerta. Me kumpikin edustamme Lontoota. Ja se on ihan hyvä syy, miksi meidän pitäisi olla mukana tässä ihmiskauppakysymyksessä. Tällaistähän tapahtuu Lontoossa Lonto on yksi näistä pääkohteista. Eli minua aina on tämä kiinnostanut saman Claudia, nämä ihmiskauppakysymykset. Olemme tehneet tätä naisten oikeuksien valiokunnassa, koska useimmat ihmiskaupan uhrit ovat naisia ja heitä kaupataan seksuaalisiin tarkoituksiin. Eli tämä on tärkeä kysymys ja siksi olen todella iloinen siitä, että voin nyt olla täällä toisena puheenjohtajana. Ja on hienoa, että me kaikki olemme nyt mukana tässä keskustelussa. Komissio on kiinnittänyt huomiota ihmiskauppakysymykseen. Uhreja on huomattavasti enemmän kuin mitä nähdään virallisissa luvuissa, ja selkeä enemmistö ovat tyttöjä ja naisia, joita kaupataan seksuaalisen hyväksikäytön tarkoituksiin ja tähän asiaan ei aina riittävästi kiinnitetä huomiota, kun puhutaan ihmiskaupasta. Mutta kyse on naisista ja seksuaalipalveluista, ja tämän täytyy näkyä EUn strategioissa, joita hyväksytään, ja samoin toimintasuunnitelmissa ja toimenpiteissä, joilla torjutaan ihmiskauppaa. Eli nyt minulla on ilo antaa Jäädulle puheenvuoro. Hän on EUn ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattori ja hän on tehnyt paljon arvokasta työtä tällä alalla ja nyt hän esittelee meille komission EU-strategiaan, jotta voidaan kitkeä ihmiskauppa ja miettiä uusia konkreettisia toimia. Kiitoksia kovasti. Kiitos teille molemmille. Libe ja FEM-valiokunnille kutsusta tänne tänään. Euroopan parlamentti on aina ollut vahva liittolainen ja se on osoittanut sitoumuksensa täysin ihmiskaupastaisen torjunta viime vuodet, joten kiitos siitä. Selvennykseksi meillä on EU-strategia, jolla pyritään kitkemään ihmiskauppaa aikavälillä 2012-2016. Olemme saaneet täytettyä kaikki tavoitteet strategiassa, joten nyt se mitä teemme, olemme tarkastelleet uusia sosiaalipoliittisia yhteyksiä, josta puhun pian. Olemme nyt laatineet siis useita painopistealueita, konkreettisia toimia tulevalle aikakaudella, joten se ei ole strategia sinänsä, vaan monia toimenpiteitä, jotka ohjeistavat, opastavat työtämme. Olemme esitelleet tämä tiedon jo jäsenvaltioille, eri kokoonpanoin ja kansalaisyhteiskunnan toimijoille. Olemme saaneet paljon myönteistä palautetta. Kiitos kaikille sidosryhmille se kirja keskittyy ennaltaehkäisyyn, sillä ymmärrämme tämän niin, että kaikki muu tulee liian myöhään uhreille. Oli tuo muoto mikä tahansa, joten tuo, no puitteet ovat juuri tämä. Ja se on myös sanottu direktiivi 2011 ihmiskaupasta. Ennaltaehkäisy on perustavaa laatuisen tärkeää. Se, mikä on hyvin mielenkiintoista tässä potikanalassa on, että no, ihmiskauppahan on hyvin kannattava järjestetyn rikollisen muoto samalla se on vakava ihmisoikeusloukkaus, niin kuin perusoikeuskirja sanotaan, joten se pitää puuttua horisontaalisesti läpileikkaavasti. Sillä on yhteyksiä moniin politiikan aloihin. Kuitenkin myös 2017 Europolin uhka-arvio on tunnistanut sen vakavaksi uhaksi EU-ssa, kun käydään läpi siis järjestänyt vakavaa rikollisuutta. Eli tätä on korostettu jo useissa tärkeissä asiakirjoissa, jotka komission estelit mukaan lukien maahanmuutto, toimintaohjelma ja turvallisuusagenda. Sitä, siitä on puhuttu komission prioriteettina, mutta myös ajatellaan kehitys, yhteistyötä, työllisyyttä, humanitaarista apua ja niin edelleen. Mennään nyt suoraan tähän työmme perusteluun. live puheenjohtaja mainitsikin jo yhteydet maahanmuuttoon maahanmuuttoon. Täytyy sanoa, että ihmiskauppa ei ole sinänsä maahanmuuttoilmiö. Kaksi kolmasosa ihmiskaupan uhrista ovat EU-kansalaisia. Europol ilmoitti nämä luvut viime vuodelta, eli ihan uusia tietoja, mutta myös UNODCltä ja Eurostat ovat tiedot tulleet. Mutta sitten se on sanonut tämän aikaisemminkin 2016 kansainvälinen maahanmuuttojärjestö tunnisti 11 000 000 naista ja tyttöä, jotka saapuivat Libyasta, Nigeriasta, tai siis Nigeriasta Libyan kautta Roomaan. Heistä 80 prosenttia olivat ihmiskaupan uhreja seksuaalista 9000 naista ja tyttöä vuonna 2016 pelkästään yhdestä maasta Libyan kautta Roomaan pelkästään ja vain yhdessä vuodessa. Eli Haluaisin, että ajattelisimme tätä, ja tämä on työtämmekin. Eli jos laskettaan nuo tuotot, jotka saadaan, jotka ihmiskauppiat saavat yhdessä vuodessa 2016, niin pohtikaapa 9000 uhria, laskikaapa 10, 20, 30 asiakasta per päivä ja sitten tuotto 5-90 euroa per hyväksikäyttö ja sitten 350 päivää vuodessa. En nyt halua sitten tarkkoja laskemia, mutta se on noin puoli miljardia euroa transaktioita liiketoimien vain hyväksikäyttäjältä, liik- tuota, ihmiskauppialta. Siinä ei ota, huom- ei ota huomioon näitä laisia tuotteita, nämä lailliset yritykset saavat ja laiset yritykset, jotka tekevät tuotteita laillisella tapaa. Mitä tällä, tarko- mitä tällä tarkoitan? No, 9000 naista ja tyttöä, jotka syövät jossakin, nukuvat jossakin, matkustavat, menevät A-sta b jne. Ihmiset tietävät, joskus he tietävät, joskus eivät mutta nämä naiset ja tytöt ovat kyllä nähtävissä, joten ymmärretään niin, että nuo tuotot, niihin pitää toiminta kohdistaa kaikissa työn vaiheissa, tuossa ihmiskaupan ketjun vaiheessa, ja se on myös ensimmäinen prioriteetin otsikko. Eli jos ajatellaan 12-vuotiaista tyttöä nigerialaisessa kylässä, se tähän päätyy vaikkapa Brysseliin, kuvitelkaapa moniko, sidosryhmä moniko toimija, moniko hyväksikäyttäjä, moniko rikollinen, moniko ihminen, joka ei tiedä, on mukana prosessissa. Ja moniko ihminen kohtaa nämä uhrit tavalla tai toisella, joten komissio haluaisi nyt estää, leikata tämän ketjun nyt ihmiskauppaan. Haluaisin palata nyt tuohon matematiikkaan, sillä kaikille nuorille naisille ja tytöille – jotka ovat osa tuottaa 9000 uhria. Pohtikaappa hyväksikäyttäjiä. Eli jos arvioimme, että no sanotaanko 5 ja 20, 20 hyväksikäyttäjää per päivä, niin yhdessä vuodessa 350 päivää, 9000 tyttöä. He, No en nyt halua edes laskea tuota osuutta. Ja yksikään heistä ei ole saanut rangaistusta tietääksemme. Eli mitä komissio haluaa tehdä on ensinnäkin lisätä vakavia rikollisuuden eh, järjestö vasta toimintaa. Tämä on tärkein prioriteetti minusta. Ja ensinnäkin pitää kannustaa jäsenvaltioita, niitä jäsenvaltioita, no, no niistä puolet EUssa ei ole tehnyt eh, niin, että olisi kriminalisoinut nuo, jotka käyttävät noita palveluja tiedostaen, että, että ovat ihmiskaupan uhreja. Tämä on järkytys edelleenkin minulle, että on monia jäsenvaltioita, joissa henkilö on tietoinen hyväksikäytöstä, on tietoinen siitä, että jollakin tapaa on tekemisissä rikoksen kanssa, joka on ihmiskauppa, mikä lukee perussopimuksessakin, ja sitä ei ole kriminalisoitu. Voi ostaa kadulla käsilaukun ja saa rangaistuksen, ja samassa jäsenvaltiossa voi ostaa ihmisen, eikä saa rangaistusta siitä rikoksesta. Komissio siis kannustaa jäsenvaltioita estämään tuon rankaisemattomuuden kulttuurin. Komissio yrittää edistää vastuuvelvollisuutta rikoksen uhreja kohtaan ja artikla 23.2.2011 2011 myös, että pitää jatkaa direktiivi selvästi pyytää, että jäsenvaltiot pohtisivat sitä, että kriminalisoivat ne, jotka tiedostaen – jollakin tapaa käyttävät ihmiskaupan uhreja. Ja direktiivissä on kyse vähimmäisnormeista. Ja minulla ei ole mitään tekosyytä niille jäsenvaltioille, jotka edelleenkään eivät ole pohtineet tai itse asiassa kriminalisoineet niitä, jotka tiedostaen ovat mukana rikoksissa. No, voimme puhua tästä jatkossa ehkä lisää, jos on aikaa. Kuten sanoin, haluamme varmistaa, että käytämme kaikkia välineitä, jotta voimme avustaa kansainvälisiä rikkomaan nuo liiketoimintamallit kehittämällä operatiivisia toimia, metodologioita. Tietysti rahoitus on asemassa. Ja se pitää auttaa tutkinnassa ja syyttäjätoiminnassa tehokkaammin, tai kehittää valmiuksia, kehittää välineitä, ja hyvin tärkeää, on, no, että jäsenvaltiot ovat pyyntäneet toistuvasti, tai perustaa yhteisiä tutkintaryhmiä, ei vain EU sisällä, mutta myös muiden kuin EU-maiden kanssa. Ihmiskauppa on monenlaista. Edustaja Hannibal oli oikeassa, kun sanoi, että suurin osa uhreista on naisia ja tyttöjä. Ja tämä ihmiskauppa tapahtuu seksuaalista hyväkäyttöä varten. Meillä on monia kuitenkin, joita käytetään työvoimana. Tätä pitää estää ei vain EU-ssa, mutta myös ympäri maailmaa. Eli tämä on painopistealueemme edistää kestäviä liiketoimintamalleja ja työoloja tuotantomaissa. Tähän on useita keinoja, mutta pitää varmistaa, että, että ihmiskauppaa ei toteudu tässä ketjussa. Ja on monia toimia myös ilmastu tuossa tiedonannossa samalla. No tiedämme, että valitettavasti on yhä enemmän uhreja ja tiedämme, että tämä parlamentti on tehnyt kovasti työtä varmistaakseen, että meillä on direktiivejä ja lainsäädäntöä, jotta voidaan estää suojelmatta uhreja ongelma on laki ja se, mitä se pannaan täytäntöön, niin pitää varmistaa, että uhreilla on oikeutensa ja että ne toteutuvat, joten olemme toimissa mukana erityisesti virastomme kanssa, jotta nähdään, miten voidaan helpottaa jäsenvaltioiden työtä, jota voidaan varmistaa heidän oikeutensa toteutuminen ykkönen, niin kuin FAN-valiokunta on pyytänyt useasti päätöslausumien myötä myös annamme ohjeistusta tasa-arvoinstituutin kanssa jäsenvaltioille, joka liittyy sukupuolitoimiin, joilla voidaan tukea uhreja. Yhdessä perusoikeusviraston kanssa haluamme antaa käytännön että yhteistyöllä vain estää lasten kaup- lapsikauppa. Joskus meillä on hyviä aikomuksia puuttua tähän maahanmuuttotilanteeseen ja käsitellä uhrien oikeudet. Olemme kuitenkin unohtaneet siinä sitten kaksi kolmasosaa uhreista ovat EU-kansalaisia, EU-lapsia, joten meidän pitää priorisoida kaikkia uhria, oli status mikä vain. Ja näin yritämmekin tehdä. Eli halutaan nähdä, miten jäsenvaltiot identifioivat, tunnistavat uhrit, miten kansalliset ylikansalliset viitemekanismit toimivat, joten suoritamme tästä tutkimusta ja sitten myös annamme ohjeita kansallisviranomaisille Aivan jotka liittyvät ihmiskauppaan. Haluan tässä myös varoittaa, että meillä on ikään kuin kori, jossa on ihmiskauppaa, salakuljetusta, nykyajan orjuutta, orjuutta ja ehkäpä no, lapsityövoima ynnä muut. Laitetaan kaikki koriin. Ja on hyvin sopiva poliitikkona tai toimittajana tehdä näin, mutta se ei ole kuitenkaan uhreille sopiva, jolla ei ole minkälaista juridista suojaa, joten pitää käyttää juridisia määritelmiä. Meillä on paljon pöytäkirjaa ja direktiivi. Nämä ovat välineitä, joilla auttaa uhreja. Eli me pitää vastuullisia heitä kohtaan käyttää oikeita käsitteitä. Useat jäsenvaltiot ovat pyytäneet selkeyttä näistä avainkäsitteistä. Ja Euroopan parlamentin pyynnön mukaisesti komitea käsittelee ulkoista ihmiskaupan ulottuvuutta mutta haluaa lisätä koordinoitua vastausta EUn sisä- ja ulkopuolella. Laadimme luettelon prioriteeteista yhdessä ulkosuhdehallinnon kanssa. Tätäkin tilintarkastustuomioistuin on pyytänyt ja 2030 kestävän kehityksen tavoitteita pyritään myös huomioimaan. Haluan nyt myös varoittaa taas siitä, että tästä on tullut trendikästä ajatella kestävän kehityksen tavoitteita erityisesti tehty pakkotyötä ja keskitymme tuohon kestävään tavoitteeseen. Haluaisin muistuttaa kaikkia, että on kolme kestävää tavoitteita käsittävät ihmiskauppaa. 80 prosenttia uhreista, naiset ja lapset, no, heidät käsitteellään ikään kuin esityksen tavoitteessa, joka jätetään huomioimatta usein. Ja vetoisin, ja komissio tekeekin tämän prioriteetin myötä, että Haluamme myös saavuttaa kaikki kolme kestävyyden tavoitteita, jotka liittyvät ihmiskauppaan kaikin muodoin. Edistämme myös osavirastojen sitoumusta työskennellä yhdessä koht- ihmiskauppaan vastaanamme innovatiivisia 2011. Virastot allekirjoittivat yhteisen lausumaan. Tämä on ollut loistavaa työtä, joten haluamme varmistaa, että meillä on enemmän virastoja mukana, jotka tekevät yhteistyötä ja EUn kanssa ja YK Spotlight-aloitteen kanssa, missä voidaan puuttua naisten sen väkivaltaan. Yksi prioriteeteista on ihmiskauppa. En nyt puhu enempää muista ponnisteluista, jotka liittyvät ulkoiseen ulottuvuuteen, mutta haluaisin vakuuttaa erityisesti FAM-valiokunnalle, että nämä ovat toimia, jotka liittyvät suoraan sukupuolten tasa-arvoon ja sen ulkoisen ulottuvuuteen. Samalla tiedämme, että pitää tietää lisää ihmiskaupasta, pitää ymmärtää enemmän, joten julkaisemme tutkimuksen, ei vain taloudellisista kustannuksista, jotka ovat valtavat astronomiset. Emme tiedä, mihin nämä tähtitieteelliset tuotot menevät, mutta on myös nämä yhteiskunnalliset ihmiset eh, hinnat eh, ihmiskaupasta ja kunnioittain tämän talon toiveita tässä päätöslausumassa julkaisemme oitusten arvion ei ole ihmiskauppaa vastaan E uh, <laughs> Ihan viimeiset sanat vielä ja julkaisemme seuraavan kertomuksen artiklan 20 mukaisesti, jonka mukaan jäsenvaltiot antavat koordinaattorille kansallista raporttinsa ja sitten laadimme loppuun raportin EU-tasolla ja annamme tietoja. Haluan kiittää kaikkia jäsenvaltioita, jotka ovat lähettäneet meille kansalliset kertomuksensa ja tietonsa. Lopuksi viimeistä, mutta vähäisemmänä käynnistämme EU-laisen valistuskampanjan ihmiskaupasta. Se on kohdennettu kaikille relevantille sidosryhmille ja teemme tämän tukemalla ihmiskaupastaisia tavoitteita monin eri hankkeen Komissio on tässä myös mukana olemme tehneet tätä laajalti ja tulemme jatkamaan tätä, joten haluamme kunnioittaa sitoumusten tämän osa-alueen, joka on horisontaalinen ja pitää valtavirtaistaa tätä työtä, puuttua sen kaikkien muotoihin. Näin ollen katsomme, mitä työtä pitää tehdä. Pitää pohtia turvapaikka, turvallisuus, tutkimusoikeus, liikkuvuus, kehitys ja niin edelleen ja niin edelleen. Näitä kaikkia aspekteja tämä työ jatkuu ja tulemme jatkamaan sitä lopuksi 10 sekuntia vielä. Tärkeintä, jota pitää tehdä, on se, että seurataan siitä, mistä olisi kansallista lainsäädäntöä. Toistun tätä, että meillä on loistava lainsäädäntöä ja tämä parlamentti on pitkälti vastuussa lähtemistä tavasta tässä seuraamisessa lainsäädännössä, mutta sillä saavutetaan hyvin vähän, jolle sitä panna täytäntöön. Joten komission tärkein työ on tehdä juuri näin. Ja tätä juuri työstämme ja ryhdymme kaikkiin tarvittaviin toimiin epäröimättä, joita on käytössämme, jotta voidaan varmistaa tuo täytävänä. Kiitoksia kovasti. Kiitos. Thank you very much. Um, Kiitoksia ihmiskaupan vastaiselle koordinaattorille. Meillä on äänestys kello 12. Sehän on ihan naurettavaa. Meidän täytyy käydä tämä keskustelu 15 minuutissa, mutta me yritämme, jos voisitte pitää kiinni kahdesta minuutista. Tämä on aika frustroivaa, kun ajatellaan, minkälaisesta aiheesta on kysymys. Kristiine ensimmäisenä. Merci beaucoup, madame. Kiitoksia tästä esityksestä. Siinä oli paljon tietoja. Direktiivi, joka liittyy ihmiskaupan torjuntaan, niin sitä pitää tietysti panna täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa. Te totesitte tämän viime tammikuussa Strasbourgissa komission sen sanoi, että komissiossa tällä hetkellä tarkistellaan, miten direktiivi on siirretty kansalliseen lainsäädäntöön, ja meidän pitää nyt olla hyvin tiukkoja ja valppaina. Meidän pitää käynnistää rikkomusmenettelyitä, mikäli se on tarpeen. Tämä on ihan oikea viesti. Meidän täytyy panna täytäntö se, mistä on päätetty. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Ja kuten raportissa on todettu, ihmiskauppaan liittyy miljardien voitot vuodessa. Ja ikävä kyllä, me joudumme vieläkin toistelemaan, että kyllä, rahoitustietojen vaihtaminen valtioiden välillä on ensimmäinen askel. Me vaadimme komissiolta uutta strategiaa, koska olen samaa mieltä siitä, mitä on sanottu, mutta se ei vastaa strategiaan. Ihmiskauppa lisääntyy jatkuvasti, ja tämä pitää olla ehdoton painopistealue. Virallisissa luvuissa on aliarvioitu tilanne, ja meillä pitää olla vertailtavissa olevia tietoja eri jäsenvaltioiden välillä, ja siihen, sen takia meidän pitää harmonisoida näitä indikaattoreita ja määritelmiä. Kolme huomiota. Ensinnäkin ihmiskaupan uhrien on saatava oleskelulupa, vaikka he eivätkään pystyisi tekemään yhteistyötä poliisin kanssa. Ja olen erityisen huolissani maahanmuuttajanaisista ja tytöistä. Komission raportti osoittaa, millainen yhteys on ihmiskaupan ja muiden rikosten välillä, esimerkiksi alaikäisten kaupan välillä. Ja meillä pitäisi olla humanitaarinen viisumi, jotta voisi tulla Eurooppaan käyttämättä vaarallisia reittejä, ja tämä koskee erityisesti alaikäisiä naisia, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Pari viikkoa sitten Ranskassa kävin vastaanottokeskuksessa, jossa kaikki kaikki naiset, jotka olivat siellä, olivat kärsineet raiskauksia tullessaan Eurooppaan. Ei kyse voi enää olla hallinnollisista pidätyksistä näiden naisten osalta, niin kuin tällä hetkellä vielä on. Ja sitten kansalaisjärjestöt, jotka toimivat tällä alalla ja jotka ovat joskus rikoslaillisesti oikeudessa vastuullisia, niin niitäkin pitää suojella. Ja meidän täytyy vahvistaa näitä toimia. Kiitoksia. Thank you very much, Christine. Kristi, kiitokset. Ja seuraavaksi. Kiitos. Ensin haluaisin kiittää Rova Vasilidiadua siitä tärkeästä työstä, jota hän on tehnyt jo muutaman vuoden ajan. Te olette käyneet jäsenvaltioissa ja myös kolmansissa maissa. Ja kerrotte siellä näistä ponnisteluista, mutta se, mikä on lähellä sydäntämme ja se, mitä on käsitelty LIBE- ja FEM-valiokunnassa, itse kuulun FEM-valiokuntaan, koskee kysymystä, jossa olemme tien risteyksessä. Koska mielestämme nyt ei toimita tehokkaasti. Ja ongelma oikeastaan vain kasvaa. Meidän täytyisi toimeenpanna direktiivi, mutta tässä on kysymys lainsäädäntöjen lähentämisestä jäsenvaltioiden välillä niin, että voidaan toimia yhtenäisesti. Mutta tässä oikeastaan toimitaan enemmän repressiivisesti. Te puhuitte myös ennaltaehkäisystä. Miten hyvin tietoja on vaihdettu tiedustelupalvelujen välillä? Ja onko tässä otettu myös internetrikollisuus huomioon? Onko sitä vastaan taisteltu? Tässähän harjoitetaan usein rahanpesua ja se tapahtuu juuri internetissä. Ja tässä jäsenvaltioiden täytyy todellakin tehdä tehokasta yhteistyötä. Me tarvitsemme eurooppalaisen kampanjan tämän ilmiön vaikutuksista, mutta jäsenvaltion täytyisi kuitenkin tehdä vahvemmin yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Näin teemme myös maahanmuutto- ja pakolaiskysymyksissä. Haluaisin ennen kaikkea painottaa seksuaalirikoksia ja seksuaalista hyväksikäyttöä. Tämä koskee ennen kaikkia naisia ja lapsia, mutta myös miehiä ja poikia. Tämä ei siis rajoitu ainoastaan yhteen sukupuoleen, mutta on erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot tekevät enemmän yhteistyötä, jotta myös laillisesta näkökulmasta saisimme käsiteltyä tätä ilmiötä. Kiitos. Kiitos. Sitten herra Weidenholzer. Kiitoksia. Nämä ovat hyvin mielenkiintoisia puheenvuoroja. Ja miten voisimme nyt tietää enemmän näistä asioista ja miten kansalaiset voisivat enemmän tietää näistä asioista? Ei riitä se, että me keskustelemme tästä, vaan näiden asioiden pitäisi olla paljon tunnetumpia. Silloin ihmisetkin ymmärtäisivät, mistä on kyse. Ja sitten yksi kysymys. Mitä mieltä olette siitä, että suljettaisiin Balkanin reitte? Sehän on johtanut siihen, johtako siihen, että ihmiskauppa vähenee vai mitä tapahtuisi? Thank you, Joe. Thank you, Joe. And uh, Mrs. Jimenez Becerril, please. Sitten Mr. Jimenez. Shorter, uh, because we are in a, in... Puhun nyt lyhyesti, mutta haluaisin ensinnäkin onnitella Basiliadua hänen rohkeudestaan. Tunnen hänen sitoumuksensa näihin kysymyksiin ja hänen innokkuutensa, jota hän on osoittanut. Ja haluaisin todeta, että minäkin olen turhautunut siitä, että asiat eivät etene. Meillä on täytyy taistella monien jäsenvaltioiden passiivisuutta ja byrokratiaa vastaan. Kaikista jäsenvaltioista ei saada tietoja. Ja sitten näitä suosituksia on pyydetty. Ja se, mitä sanoitte lopuksi, niin se on erittäin tärkeää. Meillä voi olla hyviä lakeja liittyen uhreihin, mutta sitten niitä ei panna täytäntöön, ei ole tiedotusta, uhrit eivät tiedä näistä, poliisi eivät tiedä, tuomarit eivät tiedä, näistä ei kampanjoida. Ja tällä tavalla heitä ei auteta. Ja kohta meillä on äänestys, ja siinä on sitten esimerkki siitä, mistä hän juuri puhui. Ja Erittäin tärkeä asia on myöskin se, että tietysti uhrit ovat kaikki tasa-arvoisia. Kukaan ei ole toisen yläpuolella. Heillä kaikilla on samat tunteet, mutta heillä ei ole samoja tarpeita. Eli kaikkia ei voida panna samaan koriin. Terrorismin uhri ei ole samanlaisessa asemassa kuin ihmiskaupan uhri tai joku, joka on joutunut seksuaalisen väkivallan uhriksi. He tarvitsevat erityyppistä suojelua ja tämä on pidettävä mielessä koska jäsenvaltiot käsittelevät kaikkia samalla tavalla ja sitten viime kädessä uhreja ei auteta. Lopes Aguilar. Again. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Rova Vassiliadu tästä työstä ja tästä esityksestä. Tämä on hyvin arkaluontoinen aihe. Pari kysymystä. Kaikki myös samaa mieltä, että tässä on kyse lainsäädännön soveltamisesta Euroopan parlamenttihan laatii rikkoislainsäädäntöä. Tämä on tärkeä askel eteenpäin, mutta pitää myös varmistaa, että toimitaan järkevää, kun tällä on vaikutusta, että muutan tilannetta, mutta mitä tulee tilanteen muuttamiseen, niin tärkeää on myös saada tietää tarkkaan, mikä on ihmisoikeuden ulottuvuus. Jos saadaan siis sellaista seksuaalista hyväksikäyttöä varten EUn sisällä ja miten se on juurtunut kuhunkin jäsenvaltion Saammeko tuollaisia tietoja, jotka ovat tarkkoja? Pitäisikö kuin kartoittaa tuo laiton ihmisoi, ihmiskauppa, mafia, sillä Espanjassa tilanne vaikuttaa olevan valtava ja Itälässä myös, mutta tiedämmekö tarkkaan, mikä ulottuvuus, kuinka laajalle levinnyt tämä ilmiö on tuon kartoituksen myötä. Ja toinen kysymys, onko meillä tietoa hyvistä käytänteistä, esimerkiksi pitäisi varmistaa, että väärinkäytösten paljastaminen tämän tyyppisessä rikoksen torinnassa, ihmiskaupan torinnassa, tarjotaan kansalaisuutta ja suojaa, juridista suojaa niille, jotka paljastavat tai ilmiantavat tällaista ihmiskauppaa, ovat hyvin tärkeitä, joten olemmeko kartoittaneet hyviä käytänteitä, joita jäsenvaltiot panevat täytäntöön tällä hetkellä. Kiitos. And may I take the final... Ja sitten Rauha Kengi lopuksi. Grazie, eh, Claude. Kiitos, Claude. Minullakin on muutama asia, jota haluaisin korostaa. Tämä on tärkeä asia. Tämä pitää olla meille painopistealue. Kuten monet kollegat jo totesivat, se, että meillä on kunnollisia tietoja liittyen kaiken tyyppiseen väkivaltaan, esimerkiksi seksuaalinen väkivalta, työpaikalla tapahtuva väkivalta, mutta usein näitä tietoja puuttuu, kun ajatellaan elinkauppaa. Monet henkilöt ja lapset tulevat esimerkiksi Eurooppaan ja heiltä puuttuu munuainen. Ja meidän täytyy kiinnittää huomiota kaikkiin hyväksikäytön muotoihin ja raportoida niistä, erityisesti kun kyse on alaikäisistä. Ja sitten resurssit, joita meidän täytyy antaa näille väkivallan vastaisille toimintakeskuksille ja järjestöille. Erityisesti kun kyse on naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Ja sitten myöskin kotouttamiseen pitää kiinnittää huomiota. Se on erittäin tärkeää, koska me olemme korostaneet tätä ensimmäistä saapumista Eurooppaan. Ja meidän pitää nyt muistaa, että naiset, jotka tulevat Eurooppaan, niin heidän pitää kotoutua yhteiskuntaan, eli meidän pitää varata tähänkin resursseja. Ja sitten terveyspalveluiden ja hoidon saatavuus. Ja sitten täytyy myöskin noudattaa näiden henkilöiden kulttuuria, koska joskus on vaikea puhua ja ymmärtää esimerkiksi psykiatrisia ongelmia on paljon näillä ihmisillä. Ja esimerkiksi tiettyiltä naisilta on silvottu sukuelimet ja tällaisia ongelmia ei huomata. Ja, eli meidän täytyy löytää oikeanlaiset välineet, jotta pystymme kiinnittämään huomiota näihin asioihin. Ja sitten vielä yksi asia, jota haluan korostaa. Eli naiset, jotka ilmoittavat näistä asioista, naiset, jotka kärsivät väkivallasta – heille pitää antaa humanitaarinen viisumi artiklan 18 mukaisesti. Tämä on hyvä käytäntö, jota mielestäni voitaisiin soveltaa myöskin muissa jäsenvaltioissa. Ja viimeinen kohta sitten, josta puhuitte, eli meillä pitäisi olla tällainen arvoketju, joka vapauttaa nämä ihmiset ihmiskaupasta. Meidän pitäisi järjestää tiedotuskampanjeita alkuperämaissa, eli meidän täytyy muistaa tämä kulttuuri, meidän täytyy korostaa kulttuurikysymyksiä ja koulutusta. Kiitos. Thank you, I, Kiitos, Cecil. Olen pahoillani. Minun olen pahoillani, että puheaikoja täytyy rajoittaa, mutta siis vain minuutti. Meillä on äänestys. Viime viikolla Portugalissa kaksi miestä ja yksi nainen tai heidän ryhmittymänsä paljastettiin. Ja noin 36 naista, lähinnä Nigeriasta, olivat tässä mukana suojaamattomassa yhdynnässä muun muassa. Ja heitä pidettiin vangittuna, heitä raiskattiin ja ruoskittiin. Ja tämä oli verkosto, joka oli maanlaajuinen eri kaupungeissa. Senegalissa, Guinea-Bissaussa, Espanjassa, Luxemburgissa, Ranskassa, Italiassa ja tämä verkosto toimii, että tämä näyttää, että tämä on todellakin rikollista toimintaa. Ja haluaisin kysyä rouva Vasildiadulta, haluan myös kiittää häntä, että miten laajasti me tarkastelemme ihmiskauppaa, kun puhutaan maista kuten Libya ja Turkki, myös tästä näkökulmasta. Um, colleagues, uh, you've come for... Niin, hyvät kollegat, olette tulleet äänestämään. Meillä menee tässä vielä noin viisi minuuttia, joten olkaa kärsivällisiä. Pyydän, että rouva Vasili Jaru, joka halusi suuremman yleisön ja sai sen nyt, äh, ja myös kärsivällisen yleisön ähm, vastaamaan viidessä minuutus, minuutissa. Tiedämme, että te voisitte puhua kauemminkin, mutta yrittäkää nyt kuitenkin vastata näihin avainkysymyksiin, jos voitte. Kiitos. I will be brief. Uh, so... Kiitos, puhun lyhyesti tiedot, niin tiivistääkseni kaikki kommentit tiedot riippuvat siitä, mitä jäsenvaltiot lähettävät. Olen hyvin tietoinen peloissani ja epämukava arvioiden suhteen. Eurostat ei anna arvioita, Europol ei anna arvioita, eivätkä muutkaan toimet, joten luotan lukuihin, jotka meillä nyt on edessämme, mutta se, mitä meillä ei nyt ole tarpeeksi, on, että olisi tunnustettu uhria, jos näin olisi, no elinkauppa, työvoimahyväksikäyttö, seksuaalinen hyväksikäyttö, niin silloin voisimme saada toiset luvut, mutta ei vielä unohtaa, että tämä on järjestäytynyttä rikollisuutta. Direktiivi 2004, niin tämä direktiivi, jos on ollut ihmiskaupan uhreja. No, raportti myös että niitä ei käytetä. Tämä on ongelma. Lisäksi tiedämme, että 2011 raportti tarjoaa apua uhreille, mutta edelleenkin sitä ei käytetä tarpeeksi. Ongelma ei liity lainsäädäntöön, vaan täytäntöönpanoon pikemminkin ja sen soveltamiseen. Sitten pari sanaa kyberrikoksista. Tästä olemme hyvin huolissamme ja aattiita ja valppaita. Teemme läheistä yhteistyötä Europolin kanssa. Teemme paljon maanvierailuja Italiaan, yksi on tulossa Romaniaan ja Kreikkaan. Yritämme vedota siihen, että edistettäisiin ja käytettäisiin yhteisiä tutkintaryhmiä. Mukana olisi myös ei-EU-maita ja käytettäisiin Europolin tietokantaa. On äärimmäisen tärkeää, että katsomme EU-uhreja. Ja on hienoa nähdä, että monet Euroopan parlamentin jäsenet korostavat tätä tänään. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Tätä käsitellään myös esityskertomuksessamme, jossa korostamme parhaita käytänteitä jäsenvaltioista. Olemme tietoisia väärinkäytöstä keskustelusta ja olen mukana siinä lopuksi valistuskampanjat, no tärkein asia, joka meidän työmme, teidän työnne ja kaikkien tehtävä on lisätä tietoisuutta tästä ilmiöstä. Tiedän, että me vastaa kaikkeen, mutta en siihen pysty, kun aikaa ei ole. Ja teen kiitos kaikille kysymyksistä. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Kiitos, Rova Sidiliadu. Ja te näette, että arvostamme ryhmänne työtä ja näemme teidät sitten taas pian toisen raportin puitteissa. Kiitokset kollegoille, jotka osallistuvat tähän tärkeään keskusteluun. Me siirrymme äänestämään, ovatko kaikki valmiina. Uh, niin en puhunut sinulle. Tarkistin vain, että kaikki ovat valmiina. No niin. Eli, eli mietit eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun direktiivin täytäntöönpanosta. Esittelijät ovat Post ja Jimenez Becerril. Sorajalle paikalla. Teresa, haluatko lyhyesti puheenvuoron? to very quick because we... Niin, ihan lyhyesti. Haluaisin vain kiittää esittelijöitä tästä hyvästä yhteistyöstä. Yhteistyö oli helppoa. Me kaikki olimme samassa veneessä, meillä oli samoja ajatuksia, kun ajatellaan uhreja ja henkilöitä, jotka kärsivät ja joita nyt on nähty, ihmiskaupan uhreja. Mitään eroja ei ole, me kaikki halusimme edetä samaan suuntaan. Haluaisin kiittää sihteeristöä sen tekemästä työstä. Ja tämä direktiivi aikoinaan vuosia sitten syntyi ja siihen liittyi suuria odotuksia, mutta se oli melkoinen epäonnistuminen, koska ei ole sitten pyydetty esimerkiksi lähestymiskieltoja muissa maissa tarkoituksella suojella uhreja, ja tällaisia ei ole pyydetty. Ja hyvin vähän on saatu aikaan, joten on selvää, että kaikki on tässä epäonnistunut. Meidän täytyy nyt puuttua tähän ja pyrkiä siihen, että meillä on riittävästi tietoa Uhrien täytyy tietää näistä asioista, poliisien ja tuomarin täytyy tietää näistä asioista, ja meidän kaikkien täytyy tehdä yhteistyötä, jotta voimme parantaa uhrien suojelua. Me uskomme, että nyt kun äänestämme tänään, voimme lähettää selkeän viestin myöskin komissiolle, jotta voimme sitten katsoa, mitä on tapahtunut ja missä on epäonnistuttu. Ja kiitos kaikille tarkistuksista ja yhteistyöstänne. Teresa, uh, Kiitoksia. Sitten sitten kompromissi kahdeksan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 57. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty tarkistus 58. Ei kun sitä ei äänestetäkään, sori. Kompromissi 9, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 68, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 69. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 72. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 74. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 80, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 82, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 84, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus 11, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 85. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 86. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 87. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 88 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromistarkistus 12 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 95 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromistarkistus 13. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 99. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 102. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Siis 102 ja 103 yhdessä, niin kiitos Tomas. Äänestys päättyy, hylätty. Kompromistarkistus 15, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 16, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 114. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Kompromissi 19, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 123, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 124 ja 125 yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Sitten 126 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 127 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 128 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 129 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 132 ja 133. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 134 ja 135 ovat identtisiä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 136. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 137 ja 138. Identtiset. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 1, 3, 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 144. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 145. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 146. Äänestys alkaa. Ei kun se raukeaa. Eli 147. Äänestys alkaa. 147. Alkoi kaikki äänestänyt. 1 ja seiskasta äänestys päättyy. Hyväksytty. yhdeksän äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 151. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 162 ja 163 ovat identtiset. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 165 ja 1 165. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 167 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 168 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 173. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 174. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 175 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 176 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 177 178 ovat identtisiä. Äänestys alkaa. Ja 179 vielä. Äänestys siis alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 180 ja 181 ovat identtisiä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 182. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 183, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten on viitteet. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Niin. Jos teillä on ongelmia äänestyslaitteen kanssa, ilmoittakaa siitä. Tarkistus neljä äänestys alkaa. Ei kun ensi kolme äänestys päättyy. Niin, tämä on tarkistus kolme. Siis, no niin, äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus neljä, äänestys alkaa. Täällä tarvitaan vähän jännitystä. Hyväksytty. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 15. Ei kun tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 15, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 18, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 19, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromistarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 44 äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 45 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 47 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 7 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 50. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 52. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 54 puolesta 6 vastaan yksi tyhjä ääni. Eli onnittelut Betherelille ja Postille. Eli äänestys päättyi tähän. Jatkamme kokousta kello 14.30 ja silloin meillä on Global Compact-kokous. Kiitos.